just cancelled. So, Mr. Pospíš. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki... Hyvät kollegat, haluaisin pyytää kaikkia, jotka haluavat lähteä täysistuntosalista poistumaan mahdollisimman nopeasti ja hiljaisesti, että voimme jatkaa äänestysselityksillä, kollegat. Ensimmäinen mietintö on logistiikka EU:ssa. Edustaja Paspesel. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já se pokusím v daném hlubu... Puhemies. Yritän selittää, miksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Uskon, että tämä